Tämän istunnon pöytäkirja asetetaan parlamentin hyväksyväksi ensi istuntojakson alussa, jos ei ole mitään homotettavaa, niin äh, nämä äh, tässä istunnossa hyväksytyt pääsevät olla välittämään niissä mainituille henkilöille ja elimille.